Sitten käsittelyjärjestys. Puheenjohtajakokouksen 37. artiklan mukaan hyväksytty esitysluonnos on jaettu. EPP-ryhmä pyytää, että neuvoston ja komission tiedonanto eurooppalaisen investointien turvallisuudesta ja ulkopuolella otettaisiin mukaan esityslistalle. Herra Dahl pitää puheenvuoron tämän pyynnön puolesta. Monsieur President. Puhemies, tehän tiedätte mitä Argentiinassa nyt tapahtuu. Siellähän ollaan kansallistamassa IPF, yritys, Repsol on sen osakenomistaja. Eli haluaisimme käydä nyt keskustelua ja laatia päätöslauselman, koska me haluamme suojella eurooppalaisia investointeja kolmansissa maissa. Ja erityisesti myöskin reagoida yksipuoliseen päätökseen, jonka Argentiinan viranomaiset ovat tehneet. Eli pyydämme, että tätä keskustelua käydään huomenna ja että laadimme tästä päätöslauselman. Ja sitten siitä voidaan keskustella ja äänestää myöhemmin, ei välttämättä huomenna, vaan joko sitten torstaina tai... Niin, siis siinä oli meidän ryhmämme pyyntö. Olette kuulleet Dolin puheenvuoron, kuka puhuu Dolin pyynnön puolesta. Ich lasse noch nicht abstimmen, Moment. Ei vielä äänestetä. Työjärjestyksen mukaan täytyy kysyä, että haluaako joku pitää puheenvuoron Redolin ehdotuksen puolesta. Herra Majoro Reho, olkaa hyvä. Señor presidente. Puhemies. Periaate, jota meidän täytyy suojella EU:ssa ja EUn ulkopuolella, on oikeudellisen turvallisuuden periaate. Se on kriteeri, jonka puolesta meidän täytyy taistella EUn sisällä ja meidän täytyy torjua mielivaltaisuutta kun johonkin päätökseen liittyy mielivaltaisuutta ja oikeudellista epävarmuutta, niin meidän täytyy toimia, jotta voimme suojella miljoonia osakkeenomistajia. Ja tämä on myöskin erittäin huono esimerkki, kun ajatellaan eurooppalaisia investointeja maailmalla. Me siis toteamme, että tätä keskustelua täytyy käydä, se on välttämätöntä, mutta en ajattele nyt pelkästään Espanjaa ja espanjalaisia, vaan meidän täytyy ajatella monien eurooppalaisten investointien tulevaisuutta. Herra Svoboda, ymmärsin teidän puheenvuoropyyntöni, niin että haluaisitte pitää puheenvuoron puolesta. Haluaako joku pitää puheenvuoron tätä ehdotusta vastaan? Näin ei ole, joten äänestetään kuka on EPP-ryhmän ehdotuksen puolesta. Nostakaa kättä. Vasta-äänet tyhjää. Muuttama tyhjä hyväksytty. neuvoston julkilausuma oikeus varmuudesta investointeja koskien Euroopan unionin ulkopuolella otetaan keskiviikkoiltapäivälle määräajat huomenna kello 12, kello keskiviikkona päätöslauselmaluonnoksille ja torstaina kello 13 yhteisille päätöslauselmaluonnoksille työjärjestyshuomautus. Puhemies, meidän täytyy olla tyytyväisiä siinä, että nyt käymme keskustelua ja laadimme päätösaseman, mutta huomenna täällä ei ole ja paikalla, koska hänellä on Naton kokous, niin ehkä meidän pitäisi nyt muuttaa vähän esityslistaa. Hänhän ilmeisesti aikoo tehdä jonkinlaisen julkilausuman tästä asiasta. Kiitos. Das erstaunt mich jetzt natürlich, Herr Salafranca. Ich bin... Tämä hämmästyttää minua, herra Salafranca. Minulle on kerrottu, että teidän ryhmänne haluaa oman esitystään kohdansa. Ja se on juuri perusteltu. Yksityiskohtaisesti sitä juuri päätetty, eli tämä hämmästyttää minua kuitenkin korkea edustaja Hän voi ottaa kantaa tähän nyt seuraavissa puheenvuoroissa. sdr ryhmä pyytää, että Rova Lullingin energiatuotteiden verotusta koskeva mietintö otetaan pois esityslistalta. Tästä pitää puheenvuoron herra Svoboda. Tämä on hyvin tärkeä ja hyvä mietintö, joka kuitenkin nykyisessä tilanteessa, siinä on se vaara, että se tulee väärin ymmärretyksi. Kysehän on siitä, että ekologisoidaan verotusjärjestelmä, erityisesti energiaverotusjärjestelmä, polttoaineita, bensiiniä ja dieseliä koskien. Ja tässä yhteydessä on joissakin maissa se pelko, että se on mietintö, joka haluaa kallistaa, tehdä kalliimmaksi diiseliä tällaisessa tilanteessa, jossa dieselin ja polttoaineiden ovat nytkin jo äärimmäisen korkeat. Mietinnössä todetaan, että tämä ei koske tätä päivää, vaan tulevaisuutta ihan oikein, ja on muotoilu, jossa on kuitenkin aika epämääräinen, ehkäpä liiankin epämääräinen sanamuoto, että hinnan korotukset voidaan kompensoida diiselissä. kun meillä on yhteinen ekologinen tietoisuus ja suuntautumistapa, niin sen vuoksi haluaisin tätä mietintöä lykätä ja miettiä, että juuri mitä dieseliin tulee, niin että voitaisiin selventää tätä. Joten tällä perusteella esitän tämän pyynnön ja ymmärrän Lullingin skeptisyyden, mutta hänen mietintönsä intressissä olisi, jos tämä kohta voitaisiin vielä selventää sanamuodossa, joka sitten voitaisiin myöhemmin esittää tälle parlamentille. Äh, zunächst einmal möchte für den Antrag von Herrn Swoboda sprechen. Lamsar puhuisi ensinnäkin tämän ehdotuksen puolesta. Minä niin, tuen sitä, että tämä otetaan esityslistalle. Tässä on sellaisia kohtia, joista pitää vielä keskustella. Tämä nyt on aivan selvää. Eli diesel nyt kallistuu ja autoilijamme eivät nyt tarvitse tällaisia taloudellisia merkkejä. Eli siksi tästä mietinnöstä pitää keskustella edelleen ja käydä käsiksi niihin yksityiskohtiin, jotka ovat kiistanalaisimpia. Kiitos. Kuka haluaa pitää vuoron tätä edusta vastaan? Rava Luli. Hyvä puhemies. Haluaisin sanoa, että en näe mitään objektiivisia syitä sillä, että miksi meidän täytyisi hyväksyä sosialistien pyyntö Tehän tiedätte, hyvä puhemies, että viime sunnuntaina presidentti Sarkozy piti kokouksen Concordissa ja hän sanoi, että älkää pelätkö. Aivan kuten presidentti Sarkozykin, minäkään en ole varma voittajista, mutta en minä myöskään pelkää. Joudun toteamaan, että se, että kysytään parlamentilta tästä komission direktiivihankkeesta on huhtikuulta 2011. Me keskustelimme tässä kuussa valiokunnassa tästä asiasta ja 29. helmikuuta minun mietintöni hyväksyttiin. Nyt on 24. Se, että vielä muuta näitä määräaikoja, se ei muuta yhtikäs mitään, koska Asia on aivan selvä asia, ei ole niin kuin edustaja Svoboda sanoi. No, niin, että tilanne ei olisi ymmärrettävissä. Ja myöskin liberaalit ovat selkeästi tukeneet dieselin hinnan nostoa. Samoin sosialistit äänestivät sen puolesta valiokunnassa. Ja minä hävisin tässä valiokunnassa. Ja nyt on sitten pyyntö, että voitaisiin äänestää tätä vastaan, tätä suhteellisuusperiaatetta vastaan. Ja. Ich wollte das nur in Deutsch sagen. Halusin nyt sanoa tämän saksaksi, jotta myöskin kollegat ymmärtävät, että heidän perusteensa eivät ole vedenpitäviä, koska on selvää, että tiloudallinen tilanne ei siedä tällaisia merkkejä. He haluavat kuitenkin antaa tällaisia taloudellisia viestejä. Eli puhemies, jossain vaiheessa ei enää puhuta, vaan täytyy tehdä päätöksiä ja siksi katson, että meidän täytyy tällä viikolla tehdä tästä asiasta päätös. Frau Lulling, wir hätten Sie selbst in Letzeburg. Rouva, Rouva Lulling, olisin tämän Letzeburgiksikin ymmärtäneet, että se on mikään kielikysymys. Herra Svobodan ehdotuksesta äänestetään. Ketkä ovat puolesta, nostakaa kättä. Vasta-äänet. Tämä täytyy tarkistaa. Avaan äänestyksen. Die haben alle abgestimmt. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Kysy vielä. Näin on, joten äänestys päättyy. Der Antrag ist abgelehnt. Ehdotus on hylätty. Joten mietintö pysyy esityslistalla, näin juuri. GUE-ryhmän ehdotus työjärjestyksen artikla 90 artiklan mukaisesti sopimuksesta Se tulee äänestys, äh, äänestyksiin ennen äänestystä rouva Intfeldin mietinnöstä. Sitten herra Kasmarkin mietinnöstä, joka koskee komission ulkoisen avun hallinnoinnin hajauttamista. Siellä tarkistusten määräaika esittelijän ja 70 jäsenen ehdotuksesta on asetettu keskiviikolle 18. maaliskuuta, anteeksi huhtikuuta 12. Näin käsittelyjärjestys on määritelty. Ja nyt käsitellään herra Hauitin mietintö ihmisoikeuksista maailmasta ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla. Tästä aina puheenvuoron ensimmäisenä korkealle edustajalle, komission varapuheenjohtajalle Rova Ashtonille. Lady Ashton, uh...